Kolleginnen und Kollegen. Hyvät kollegat, kiitän AFET-kollegoita, jotka kärsivällisesti jäivät tänne odottamaan. Ja sitten toivotan lämpimästi tervetulleeksi DV ja DRUOM-valiokuntien kollegat, jotka ovat nyt liittyneet seuraamme. Mein Vorschlag ist da Linda. Todella ää, ää, Valenciano Martínez on Rosko, jonka ää, nimen tässä nyt pyrin lukemaan. Ää, on tässä toisena puheenjohtajana ja me todella johdamme kokousta yhdessä. Tämä palkinto, Saharov-palkinto, palkinto on äärimmäisen tärkeä. Kaikki eri ehdokkaat ovat inspiroineet ihmisoikeustaistelua kaikkialla maailmassa. Ja nyt todella 2016 ehdokkaista valiokuntamme äänestävät sitten yhdessä ensi viikon tiistaina. Puheenjohtajakokoushan on ehdottanut tällaista, tai ehdottaa tällaista lyhyttä listaa ja sitten keskiviikkona 22. päivä lokakuuta tehdään päätös. Onko tässä joku ongelma? Yeah. But uh, it was said into the wind and will not repeat it. Kyllähän tämä, mitä sanoin varmaankin tuli kuitenkin perille. Ja Saharov-palkintohan on yksi kaikkein näkyvimpiä parlamenttimme toimia ihmisoikeuksien alalla. Ja jotta tiistaina ei tulisi mitään väärinkäsityksiä, niin sanon tämän jo tänään. Äänestystulosta ei julkaista ensi tiistaina. Tähän on se syy, että jos joku häviäisi murskavalla äänten enemmistöllä, niin tämä saattaisi vaikeuttaa ehdokkaan elämää sitten hänen kotimassaan ja hänen taisteluaan, joten medialle ja niin edelleen ei ilmoiteta äänimääriä. Emme myöskään julkaise näitä mm, äänestystuloksia siis yksityiskohtaisesti, mutta voitte olla aivan varmoja siitä, että toimitamme tiedot puhemiehen kautta myös poliittisille ryhmille, jotka luonnollisesti saavat sitten nämä äänestystulokset tietonsa. Mutta tässä todella haluamme suojella näitä Saharov-palkintoehdokkaita. Jos ajatellaan vaikkapa Nobel-palkintoa, ähm, tämä on mielestämme reilu toimintatapa, reilua kaikille ehdokkaille. Haluamme säilyttää tämän toimintamallin tällaisenaan. Ihmisoikeudethan otetaan huomioon myös yhteistyösopimuksissa, joita Euroopan unioni solmi muiden maiden kanssa. Enkä minä nyt taida lukea loppuun tätä nuottia, joka minulla tässä edessäni on. Kiitos kuitenkin siitä, että olette valmistelleet minulle tällaisen erinomaisen alkupuheenvuoron näin kirjallisesti. Ja ehkäpä tämä voidaan vaikkapa sitten jakaa, jakaa salissa, jos joku muu sen haluaa lukea. Mutta nyt kuulemme ehdokkaista. Jäsenillä on nyt tilaisuus esitellä ehdokkaansa korkeintaan 10 minuuttia per ehdokas on puheaikaa, eli 40 minuuttia kaiken kaikkiaan. Aloitetaan ensimmäisestä ehdokkaasta, San Dündar, joka on turkkilainen ilmaisu- ja mielipiteen vapauden puolustaja vihreiden Gwen ja EFDDn ehdokas edustaja Versia, 3 minuuttia 20 sekuntia puheaika, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Olette ihan oikeassa, kun te korostatte sitä, kuinka, tärkeätä, kuinka tärkeä Saharov-palkinto on tälle parlamentille ja sen näkyvyydelle ulospäin. Olin erittäin iloinen erityisesti tänä vuonna siitä, että me voimme, tänä, voimme esittää yhteisen ehdokkaan kolmelle ryhmälle. Durdan, joka on todellinen symboli, symboli siitä, mitä toimittajat joutuvat kärsimään ja kokemaan Turkissa jatkuvasti uhkaa, joka on lehdistön vapaudelle tuossa maassa. Jos on toimittaja, lehtimistö riippumaton, tutkiva lehtimies, niin se ei ole koskaan ollut helppoa Turkissa, mutta jo muutaman vuoden ajan, usean vuoden ajan asiat ovat vain huonontuneet. 2012 reportelit ilman rajoja sanoivat, että Turkista on tullut suurin vankila, jos ajattelemme lehtimiehiä. Sen jälkeen poliittinen ilmapiiri on jännittynyt jännittyneempi vuonna 2015. Asiat eivät ole suinkaan parantuneet. Gentun Dar on lehtimiestoimittaja jo 18-vuotiaasta asti. Hän on saanut diplomin London School of Journalists Lontosta. Hän on toiminut Turkissa TV- ja radiotoimittajana. Hän on osallistunut useiden dokumenttiohjelmien laatimiseen. Vuonna 2013 hänestä tuli Komoriet, suuren turkilaisen päivälehden päätoimittaja, joka peräänkuuluttaa liberaaleja ja moderneja ajatuksia. Vuonna 2015 hän julkaisi vähän kiusallisia dokumentteja Turkin hallitukselle. Siinä osoitettiin, kuinka <clears throat> kuorma-autot kuljettivat aseita Syyrialle. Näissä kuorma-autoissa mukamas niin sanotusti kuljetettiin humanitaarista apua, mutta niitä saattoivat Turkin tiedustelupalvelun yksiköt ja turkkilaiset poliisiviranomaiset pysäyttivät nämä, ku, nämä kuorma-autot ja tuolloin sanottiin, että tässä ollaan paljastamassa valtiosalaisuuksia. Er, Erdogan on itse valittanut, nostanut kanteen Dündania vastaan ja hän on itse joutunut vaatimaan, <clears throat> hän on sanonut, että hän vaatii tälle elinikäistä vankeutta. Hyvä puheenjohtaja, jos te nauraisitte vähän hiljempaa samanaikaisesti kuin minä puhun, niin se voisi olla minulle erittäin miellyttävää. ...26. päivä marraskuuta viime vuonna Chandundar vangittiin kollegansa Kal, ja hän oli 92 päivää vankilassa tämän vuoden toukokuussa. Hän vältti murhayrityksen oikeuspalatsin edessä saman kun hän oli menossa lehdistötiedotteeseen kertomaan, minkälaista tuomiota hänelle oltiin langettamassa. Sen jälkeen todellinen <clears throat> vallankaappausyritys hän toteutui. Turkissa me kaikki tuomitsimme sen. Sen jälkeen painostus- ja sortotoimenpiteet ovat vain pahentuneet Turkissa. Lehdistön vapaudesta on tullut tyhjä sana Turkissa. Ihan esimerkiksi voin sanoa seuraavaa. 27. päivä heinäkuuta illalla Turkin hallitus määräsi, että se, halusi, se otti haltuunsa 47 lehteä, 7 televisiokanavaa, 27 radioasemaa, kolme lehdistö, lehtitoimitusta. Ja tähän pitää lisätä vielä 29 kustannuslaitosta lukuisia lehdistökortteja, lehdistä, lehtimieskortteja peruutettiin ja monia vangittiin ja heistä puolet ovat yhä vankilassa. Toimittajat ilman rajoja on laatinut raportin äskettäin ja siinä sanotaan, että öö, öö, poikkeustila on yhä vallassa Turkissa ja voi, monet sanovat, että Turkissa ei enää voi luottaa oikeuslaitokseen Äh, ehdokkaan vaimo on äh, vangittu ja hänen passinsa on otettu pois ja tällä tavoin Dundarin on pakko pysyä Turkissa. Hän ei, millään, hän ei tietenkään halua lähteä Turkista, jos hänen vaimoltaan passi evätty. Hän on todellinen symboli meille lehdistön vapaudesta, kokonaisvapaudesta, toimittajan vapaudesta, mielipiteen ilmaisun vapaudesta Turkissa. Thank you. My group, the Greens... Kiitos ryhmäni Vihreät alet hyvin mielellään turkkilaisen toimittajan Dündarin esittää ehdokkaaksi Sahrovin palkinnon saajaksi. Sahrovin palkinto on annettu vuosikymmenten aikana joillekin kaikkein rohkeimmille, ihaltavimmille ilmaisun vapauden puolustajille – Dundar on hyvin korkealla tällä listalla tämän päivän ihailtavia ihmisiä. Hän osoittaa, miten ilmaisuvapaus voisi elää hänen maassaan. 35 vuoden ajan hän on taistellut ilmaisun vapauden ja demokraattisen Turkin puolesta. Hän on taistellut ja haluan todella painottaa tätä läheisempiä EU-Turkki-suhteita. Hän on ollut inspiraation lähde meille monille Turkissa ja EU:ssa. Hän on myös ajanut rauhaa ja hän on tukenut poliittista rauhanomaista kurdikysymyksen ratkaisemista. Häntä on nyt vainottu oman hallituksen puolelta siksi, että hän on löytänyt valtion salaisuuksia – hänet on pistetty vankilaan, eristysselliin ja hän on saanut pitkän tuomion. Jopa murhayritys on, is- on tehty. Dan Dundar on joutunut vallankapausyrityksen jälkeen pakenemaan omasta maastaan. Hän pelkää oikeuslaitoksen toimia ja poikkeustilaa ja sitä, että oikeusvaltioiden periaatteita ei kunnioiteta. Hänen vaimonsa passi on viety. Hyvät kollegat, Turkki on yksi läheisimmistä naapureistamme. Turkki on samalla ehdokasmaa. Turkin ja EUn kansalaisilla on ollut läheiset suhteet kulttuurin, historian ja talouden kautta ja monissa yksilöiden tarinoissa myös. Syyriä ja monet muut naapurialueemme palavat tällä hetkellä – mutta voidaan sanoa, että EU-Turkki-suhteet ovat aivan erityisasemassa maailmassa tällä hetkellä. Nyt kuitenkin nähdään, että ihmisoikeudet ja demokratia kärsivät tässä maassa. Nyt näemme, että suhteeseemme kohdistuu lisäpainetta. Pääkaupungissamme johtajat ja toimielimet luopuvat kaikkein tärkeimmistä arvoistamme, periaatteistamme – jotta lyhyellä aikavälillä saataisiin aikaan sopimus turvallisuus- ja siirtolaisuuskysymyksistä. Huomataan, että EU kääntää vähän selkäänsä Turkille ja jättää yksin ne, jotka oikeastaan puolustavat demokratiaa autoritaarisia järjestelmiä vastaan. Nyt käännetään selkä ihmisille kärsimykselle. Jos Sahropalkinto vuonna 2016 annettaisiin Dündarille me muistuttaisimme samalla EUta, EUn jäsenvaltiota siitä, että meidän on jatkuvasti tuettava monimuotoista demokraattista Turkkia. Janundarille myönnettävä palkinto antaisi todella tiukan viestin Brysselistä siitä, että me välitämme Turkin tilanteesta ja että EU ei luovuta, vaan haluaa edelleen tukea sitä Turkkia, jota rakastamme, joka on uhanalainen tänä päivänä. Vapaus ja Jan Dundarin elämä on uhattuna hänen kirjoittamensa lehtijuttujen takia, ja me haluamme kunnioittaa siksi häntä esittämällä häntä ehdokkaaksi. Kiitos. arvoisa puhemies e Kiitos puheenjohtaja. Tämä on minulle suunnaton kunnia ja ilo olla samaa mieltä ryhmäni kanssa ja myös kahden muun ryhmän kanssa Chandundarin ehdokkuudesta tänä päivänä Saharov-palkinnon saajaksi. Saharov-palkinto, siitähän on sanottu jo sen otteeseen, se, eh, sillä palkitaan ilmaisu- ja mielipiteen vapauden vankka edustaja. Turkki on lähellä EUta, mutta, mutta nyt jos koskaan on tärkeää muistuttaa Turkia joistakin asioista. Ilmaisu- ja mielipiteen vapaus, lehdistön vapaus, EU ei ole vain maantieteellinen paikka tai poliittinen hanke. EU on ajatus, se on arvokokoelma, arvokehys, jossa halu, jonka myötä halutaan vastata, antaa vastaus erilaisiin kysymyksiin. Ja Turkki on hyvin kaukana tästä tästä kehyksestä, jota me ehdotamme. Me ehdotamme Chandundaria ehdokkaaksi, koska hän on koko elämänsä taistellut näiden meidän peräänkuuluttamien arvojen ja vapauksien ja periaatteiden puolesta. Hänen koko lähiperheensä on myös samalla linjalla. He ovat joutuneet myös kärsimään tästä. Hänen isämaansa on myös joutunut kärsimään siitä. Chandundar on osoittanut rohkeutta taistellessaan omien ajatustensa puolesta. Kaikki ne, jotka uskaltavat puhua vapaasti jotka tuovat esille oman mielipiteensä halveksien samalla vallassa olevia voimia, e, kun he taistelevat paremman, vapaamman yhteiskunnan puolesta, kun he tuovat esille mielipiteensä. Vaikka ne ovat muka, epämukavia vallassa olevan hallituksen silmissä, niin Can Dundar on toteuttanut aina näitä ajatuksia. Turkissa viime vuoden aikana 120 lehtimiestä toimittaja on vangittu lehtiä, toimituksia on suljettu. Maas, maa on siellä 150 mielipiteenvapauslistalla ja jos ajattelemme, että maita on 180, niin tilanne ei ole kehuttava. Turkki oli ihan mikä tahansa maa, se on ehdokkaana tulemaan EU-jäseneksi. Sitä ei missään tapauksessa missä koskaan saa unohtaa. Tämä Chandundarin ehdokkuus tulee todella sopivaan ajankohtaan. Meillä on nyt todellinen mahdollisuus lähettää selkeä viesti, vahva voimakas viesti kun me tuomitsemme Turkin etääntymisen eurooppalaisista EUn arvoista, joita me puollamme ja puolustamme, jotka ovat meille tärkeitä. Mm, me olemme me olemme niitä kollegoja, jotka emme pelkää lähettää tätä viestiä Turkille. Me tuomitsemme kaiken painostuksen, jota suunnataan ja mielipiteen edustajia vastaan, koko Turkin väestöä vastaan. Me olemme rohkeita. Jos me emme olisi näin rohkeita, me emme olisi myöskään uskottavia. Jatkuvasti loukataan mielipiteen, mielipiteen ilmaisua tuossa maassa. Sen takia minä pyydän, että te äänestätte. Ei tässä äänestetä Turkkia vastaan. Tässä äänestetään niitä ihmisiä, jotka puoltavat demokraattista kantalaisyhteiskuntaa. Tämä on toivon viesti. Chandundar on tuomittu maanpakoon. Me tässä tuomitsemme ehkä koko, koko sen Turkin kansanosan joka haluaa elää demokraattisesti, joka ei voi nyt elää demokraattisesti. Me haluamme välittää tämän viestin. Saharov on sanonut, että niin kauan kuin kansalla ei ole mielipiteen vapautta, lehdistön vapautta, riippumatonta lehdistöä, niin silloin ei ole yleistä mielipidettä, eikä voi, se voi silloin valvoa hallitusta ja viranomaisten toimintaa. Me emme saa unohtaa tätä Saharovin välittämää viestiä. Puheenjohtajan mikrofoni ei ole päällä taaskaan. Uh, Seuraavaksi kuulemme eh, ehdokkaasta nimeltään Mustafa Zemilev, EPP ja ECR-ryhmien ehdokas. Jacek Sarius Volski, minuutti 55 sekuntia. Olkaapa hyvä. Yksinäinen vapaus taistelu taistelijaa totalitarismia ja diktatuuria vastaan. Tämähän on Saharov itse, eikä voi kuvitella, että kuka muu voisi olla parempi roolimalli vapaustaistelijasta kuin äh, Mustafa Milevä. Hän on ensin taistellut äh, Neuvostoliittoa sitten Venäjää vastaan. Äh, hänet kuuden kuukauden ikäisenä lähetettiin maanpakoon äh, Krimiltä. Äh, sitten hän jo 60-luvulla protestoi äh, Neuvostoliiton miehitystä Tsekoslovakiassa. Nykyään hän taistelee Krimin tatarien oikeuksien puolesta ja vastustaa Krimin liittämistä Venäjään. Hänet siis äh, vauvana pakotettiin pois äh, Krimiltä ja 2014 70 äh, vuotta myöhemmin sama tapahtui uudelleen, kun Venäjä miehitti hänen maansa. Hän on siis taistellut ihmisoikeuksien puolesta koko ikänsä ja siksi ehdotamme Mustafa Tsemileviä Saharov-palkinnon saajaksi. Äh, nyt pyytäisin, että teknikko käynnistäisi äh, lyhyen esittelyvideon, jonka olemme toimittaneet äh, Mustafa Zemilevin esittelyä varten. Mustafa Jemilev. Kiitos. Mustafa Jemilev on tärkeä henkilö, joka puolustaa ihmisoikeuksia, vähemmistön oikeuksia on puolustanut 50 vuotta. Hänet vuonna 1966 pidätettiin ensimmäistä kertaa. Hän on ollut yli 15 vuotta neuvoston vankilassa, kuten kollega Sajusvauski mainitsi. Hän vastusti Tsekkoslovakian invasiota. Hän näkyi Prahan keväässä ja hänellä oli yhteyksiä Andrei Saharoviin ensimmäisestä Helsinki-ryhmistä Neuvostoliitossa. Nyt hänet on jälleen kerran karkotettu Krimiltä omilta kotialueiltaan Venäjän viranomaisten toimesta, samantyyppisesti kuin silloin, kun hän oli vasta puoli vuotias ja hänet karkoitettiin muiden mukana. Nyt olisi tärkeää viedä tätä viestiä hän on mies, joka ajaa Krimin tatarien oikeuksia. Häntä suoraan uhkaillaan. Hänen tulevaisuutensa on epäselvä, samoin kuin Krimin. Hän puolustaa ukrainalaisia ja venäläisiä kaikilla saroilla. Ja tämän asia, joka ansaitsee tunnustusta. Kiitos. Well, thank you very much, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Zemileviä ehdotti Anna Fotiga alun perin puolalainen kollegani. Hän on tällä hetkellä vaalitarkkailutyössä Georgiassa ja siksi minä eh, Anna Fotikan puolesta esittelen hänen ehdokkaansa. Meillä on kyllä tänä vuonna vahva joukko ehdokkaita ja vuosien ajan olen seurannut eh, Saharova palkintoa. Mielestäni Tsemilev on ihane ehdokas, koska niin kuin Saharov, Tsemilev itsekin on aiempi eh, neuvostodissidentti presidentti. Hän on taistellut Krimin tatarien oikeuksien puolesta koko ikänsä tässä yhteydessä. Tapasin hänet jo vuosia sitten, kun kävin Krimillä ensimmäistä kertaa. Hän on todella siis koko ikänsä taistellut ensin kommunistien painostusta vastaan. Stalin karkotti hänet jo vauvana hän oli vastarintaliikkeessä aktivisti, vastusti Tsekkoslovakian miehitystä, ja miehitystä vuonna 1968 ja hän Neuvostoliitossa perusti yhden ensimmäisistä ihmisoikeusliikkeistä, oli lähes 15 vuotta vankilassa tästä vuoden päivät äh, nälkälakossa neuvostoaikoina. Ja nyt häntä ei sitten päästetä tatarien kotikonnuille heidän historiallisille kotialueilleen. Nyt hän tukee Ukrainan lähentymistä Naton Euroopan unioniin ja vastustaa Krimin liittämistä Venäjään. Zemilev ja hänen yhteisönsä kärsivät aivan samasta painostuksesta kuin hänen ollessaan pieni lapsi. Hän on todella koko elämänsä hakenut oikeutta kansalleen 70 vuotta karkotuksen jälkeen ja 25 vuotta oltuaan karkotettuna hänestä on tullut todella symboli Krimille, Tatareille ja vähemmistön oikeuksille. Tällä hetkellä merkittävin itäisen Euroopan geopoliittinen uhka tulee Venäjältä. Putin käy hybridisotaa jatkuvasti lännessä propagandaa käyttäen. Hänellä on valtava propagandakoneisto, joten nyt olisi tärkeää nimittää entinen neuvosto vastarinta taistelija. Tämä lähettäisi tärkeän viesti myös Putinille ja hänen hallinnolleen, jotka nyt ovat lähteneet miehittämään muita alueita. Olen todella Tsemilevin tavannut useaan otteeseen. Monet muutkin Euroopan parlamentin jäsenet ovat ja varmasti kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että hän on erinomainen ehdokas Saharov-palkinnon saajaksi.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 continuar. Presidente Brock va a tener que dejarnos Kiitos puhemies. Minusta on mukavaa, että saan käyttää muutaman minuutin tässä esitelläkseni kolmannen ehdokkaan. Kun me nyt ensimmäistä kertaa käymme tätä Sahrov-ehdokkuuskierrosta, Nadia Murah ja asia ja Lamia Ajibashar, he ovat liberaalien ja SD-ryhmän ehdokkaina Ensinnäkin annan puheenvuoron viideksi minuutiksi kollega Josef Weigenholzerille. Uh, Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. SJD-ryhmä on tällä kertaa päättänyt ehdottaa Nadia Murad Basitelami ja Aji Basharia yhdessä. He ovat entisiä Daeshin seksi orjia, jotka rohkeasti nyt käyttävät elämänsä siihen, että puolustavat naisten oikeuksia, naisten, jotka kärsivät taisin ja isisin seksuaalisesta väkivallasta. Ihmiset, naiset, jotka ovat joutuneet ihmiskaupan uhreiksi, seksiorjiksi, saavat näin apua. Jasidit ovat uskonnollinen vähemmistö Irakin pohjoisosissa. Taisin järjestö on kehitellyt teologiaa, joka koostuu raiskauksista, jotka kohdistuvat jäsidiyhteisön nuoriin naisiin, Noiden alueita on vallattu. Näistä tytöistä ja nuorista naisista tulee seksiorjia. Tämä toiminta on lähtenyt elokuussa 2014 liikkeelle, kun Daesh sai vallattua näitä vuoristoalueita. Tuhannet jasidi-naiset on kaapattu, tytöt ja naiset otetaan kiinni, heitä kuljetetaan Irakin, Syyriaan ja muualle. Ja heitä käytetään seksiorjina uskomattoman järkyttävistä rikoksista on kyse ja on vaikea lukea edes tästä tapauksesta. 3000 naista ja tyttöä on vapautettu tai he eivät päässeet karkuun. 3000 on edelleen vangittuna. Nadia Moradin ja Lamia Aibasarin nimettämisen kautta SED-ryhmä haluaisi kunnioittaa kaikkia naisia ja tyttöjä, jotka usein ovat ensimmäisiä kriisin, konfliktin uhreja. Jasidin naisiin kohdistuva väkivalta johtaa siihen, että Daesh haluaa siis systemaattisesti raiskata ja käyttää raiskausta – sodan keinona. Tätä käytettiin Bosniassa keinona, käytetään Afrikassa suurten järvien alueella. Historia toistaa itseään, hyvät puheenjohtajat, yhä uudestaan. Rikokseen syyllistyvät vain muuttuvat. Tämä olisi tärkeä viesti ja merkki, ja tämä osoittaisi, että jasidi-yhteisö, joka on aina jäänyt unohdetuksi, saisi tällä kertaa tukea kaikkein vaikeimpana historian aikana. Tämä olisi myöskin ensimmäinen irakilainen palkinnonsaaja. Olemme iloisia sitä, että ryhmä myös tukee näitä kahta ehdokasta. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Becerra, viisi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. En aio puhua liian runsaasti. Minä en aio tuoda niitä argumentteja esille, jotka kollegat ovat jo tuoneet selkeästi esille. Totta kai me tuemme samaa ehdokkuutta. Kaksi, kaksi nuorta naista. He ovat uhreja, ovat eh, erittäin rohkeita. He ovat päättäneet, että he ovat, vaikka ovat joutuneet kärsimään, he ovat olleet uhreja kaikista mahdollisista fyysisistä, henkisistä ja oikeudellisista väärinkäytöksistä, niin he ovat kuitenkin päättäneet ryhtyä puolustamaan ihmisoikeuksia. Sen takia he, jos ketkä, edustavat parhaimmin ehdokkuuttanne aion puhua vähän pidemmin Nadia Muradin. Mä käytän enemmän aikaa, koska minulla on ollut mahdollisuus tutustua hänen, että minä haluaisin, että te kaikki olisitte voineet tutustua hänen. Minä tutustuin Nadian tämän vuoden helmikuussa, koska hän tuli tänne ihmisoikeusalivaliokunnan vieraksi. Hän tuli myös Strasbourgin käymään keväällä ja oli todella hienoa kuulla, mitä hänen huuliltaan tuli. Ei hän halunnut vain puhua hänen kärsimyksestään, vaan siitä, kuinka hän on päättäväinen ja kuinka hän luottaa edelleen oikeuteen, oikeuslaitokseen. Se on jotakin onkin aivan hienoa. Sen takia tämä ehdokkuus nimeäminen on erittäin tärkeä. Se on hienoa, että sosialistit ja ALDE-ryhmä ovat voineet päättää yhdessä tästä hienosta arvokkaasta ehdokkuudesta. Nadia Murad ansaitsee ehdokkuuden, ei vain sen takia, että hän oli joutunut, hän yksi tuhansista uhreista, joka on joutunut kärsimään häntä on kärytet, kidutettu, raiskattu ja hänen perhe on myös kärsinyt, mutta ei tämä kaikki johdu siitä. Eihän tämä, kaikki, tämä ehdokkuus on siitä, että hän ei ole päättänyt, että hän ei ole uhri, vaan hän haluaa olla muutoksen käynnistäjä. Sen takia hän haluaa myös saada kaikki rikokset Haagin kansainvälisen rikostuomioistuimen eteen, haluaa ete, edesauttaa tätä prosessia. Ja sen takia on tehokasta antaa, jossain mielessä antaa tämä ehdokkuus ja palkinto Nadia, ei vain, että hänellä annettiin siis resursseja ja keinoja toteuttaa omia, omia ajatuksiaan, vaan hän edustaa tuhansia naisia ja lapsia ovat uhreina, seksiuhreina, vaan hän on todella määrätietoinen, haluaa viedä prosessia oikeuskä, oikeustapauksia Haagen tuomioistuimen eteen. Se olisi todella äh, kunnianosoitus hänelle, me antaisimme hänelle näkyvyyttä, se olisi todella tehokas, koska silloin se olisi äh, tehokasta. Silloin parlamentti voisi myös osoittaa, että se on valinnut oikeudenmukaisen ja konkreettisen ehdokkuuden. Haluaisin myös puhua lisää Nadjasta jotta te tuntisitte hänet paljon paremmin. Hän, tästä on kulunut vähän yli vuosi, kun mm, <clears throat> tästä on puhuttu. Hän on käynyt käynyt, hän on matkustellut paljon, hän on käynyt UK, YK mm, yleiskokouksessa, hän on käynyt kansallisissa parlamenteissa, hän on käynyt täällä, hän on tavannut Martin Schulzin, joka henkilökohtaisesti vastaanotti Nadian, hän on käynyt myös Euroopan neuvostossa Eh, ehkä hän ei ole, on muutama paikka, missä hän oli vielä käynyt. Hän on käynyt myös Kreikassa pakolaisleireillä, mutta minä haluaisin myös kertoa teille jotakin, mitä Nadia itse on sanonut. Haluaisin lainata hänen muutamia lauseitaan. Se todella kertoo hyvin hänestä. Hän sanoo, että Daesh, ISIS vei minun perheeni, minun elämäni, minun tulevaisuuteni, mutta minun sydämeeni on jäänyt yksi asia. Minä uskon oikeuteen, oikeuslaitokseen. Kaikki naiset ja lapset, jotka tällä hetkellä ovat terroristien käsissä, heidän pitää myös pystyä voida luottaa oikeuteen ja että oikeus on heidän puolellaan. Näin hän sanoi itse. Ja ehdokkuudesta, ehdokkuudesta on nimenomaan kysymys tässä. E, e, hän on ehdokas, joka todella kaikista eniten tuo esille Saharon palkinnon arvon, ihmisoikeudet, perusoikeudet, mielipiteenvapaus, ilmaisunvapaus, vähemmistöjen oikeuksien puolustaminen, kansainvälisen oikeuden toteutuminen ja myös demokratian toteuttaminen, oikeusvaltion toteuttaminen. Ei kai kukaan voi vastustaa tätä ehdokkuutta. Nämä ovat keskeisiä arvoja meille kaikille. Ja minä haluan vielä sanoa, tässä on kyse kahdesta naisesta, jotka ovat ihaltavia, he ovat nuoria, rohkeita ja he todella e- tuovat esille sen, mitä me, e, mikä on Euroopan union henki. Me, minä haluan tässä kiittää Saksaa, joka on ottanut hyvin niin paljon vastaan e, pakolaisia ja Saksa otti vastaan myös Nadian ja on erittäin tärkeää, että tässä vaiheessa myös kiitämme Saksaa. Saksan, saksalaiset kollegat voivat olla myös iloisia ylpeitä Nadian ehdokkuudesta menettelytapoja ajatellen nämä kaksi ehdokkuutta, Nadjan ja Lamian ehdokkuudet ovat yhdessä, koska he yhdessä ilmentävät niitä arvoja, joita me haluamme peräänkuuluttaa ja sen takia teknisesti ajatellen me haluaisimme, että olisi vain yksi yksi ehdokas, tai siis kaksi ehdokasta, Nadia ja Lamia, jotka ovat kansanmurhan, jesidiryhmään kohdistuneen kansanmurhan ehdokkaita, kahden ryhmän yhteinen, yhteiset ehdokkaat. Kiitos paljon Peserano ja ehdokas Preda, eh, eh, edustaja Preda esittää vielä yhden ehdokkuuden. Puheenjohtaja sanoi, että en ole ymmärtänyt edust... Anteeksi, minusta on tullut... Rouva Besserai selitti erittäin hyvin ehdokkuuden. Voitteko Edustaja Besera vielä selittää yhden kerran eh, Olen täysin vakuuttunut siitä, että tulkkaus oli täysin eh, korrekti. Ehkä ette ymmärtänyt tätä. On vain yksi ehdokkuus, koska molemmat mm, Nadia Murad ja Ladia Basar ovat eh, kummatkin jesidi-kansanmurhan uhreja, raiskauksen uhreja. Teknisestä syystä, hallinnollisesta syystä heitä ei joutu ensin ryhmitelty, mutta eh, he ovat eh, sama eh, ehdokas. Nadia Murade ja Lamia al Siri ovat yksi ehdokas, jonka takana on kaksi poliittista ryhmää, eli he, heistä ei äänestetä erikseen, vaan teknisesti äänestyksessä he ovat, edustavat yhtä ehdokkuutta yksi ehdokkuus kahdelta poliittiselta ryhmältä. SD ja ALDE-ryhmällä on ehdokkaana nämä kaksi naista, Nadia ja Lamia. Yksi. Juu. Exactly so. Is... onkin mikrofoni ei ole päällä. Siis tässä on yhteisehdokkuus. Ainut ero on se, että ALDE ensin äh, ehdotti vain Nadiaa ja sosialistit ehdottivat kahta naista ja me äh, Aldessa tuemme nyt näitä kahta naista, siis sosialistien alkuperäinen ehdotus. Eli äh, Alde hyväksyy nämä kaksi naista yhtenä ehdokkaana. Podemos tratar ei nyt pidä tässä lähteä monimutkaistamaan, mutta tämähän on, tämähän on hyvin yksinkertaista. Sosialistit ehdottivat, nimesivät kaksi naista, jesidinaista ehdokkaaksi. Liberaaliryhmä nimesi yhden heistä, yhden näistä kahdesta. Liberaalit ovat nyt hyväksyneet sen, että ehdokkaita on kaksi. Yksi ehdokkuus, joka merkitsee kahta naista, jota kaksi ryhmää tukee, mutta yksi ainoa ehdokkuus, mutta siinä on kaksi henkilöä sisällä siinä yhdessä ehdokkuudessa kahden ryhmän tukemana. Kyllä se nyt on aika yksinkertaista. Seuraava ehdokkuus, Ilham Tohti, Ilja Kutsuk ja 42 muuta jäsentä ovat allekirjoittaneet tämän. Edustaja Kutsuk voi kertoa meille vähän enemmän ja meillä on sen jälkeen taas video katsottavana. Yes, correct, uh, Madam President. Kyllä, aivan totta, puheenjohtaja. Minulla on ilo ja kunnia esitellä Ilan Tohti, joka on meidän ehdokkaamme Saharan palkinnon saajaksi vuonna 2016. Hän on julkinen Niin hän siis Kiinan kansan tasavallassa, professori Ilan Tohti on, on talousasioiden professori Minsun yliopistossa Pekingissä. Hän on yli 20 vuoden ajan tukenut rauhanomeista vuoropuhelua uikuurien ja hankiinalaisten välillä, ottaen huomioon uikuurien perinteet ja asema. Hän on tukenut samanlaisia taloudellisia, poliittisia ja uskonnollisia oikeuksia 11 miljoonalle uikuurille, jotka lähinnä asuvat luoteisalueella. Uikuureilla ei ole ollut tasavertaisia mahdollisuuksia taloudellisesti ja sosiaalisesti. Kiinan hallituksen politiikka on ollut sortavaa. Uiguureihin ja muihin vähemmistöihin on kohdistunut sortavia toimia. Professori Tohti on myöskin tuomittu vankilan separatismisyytösten takia. Tässä on kyse miehestä, joka väsymättä on ajanut rauhanomaista rinnakkaiseloa. Hän on siis saanut elänikäisen vankilatuomion. Kansainvälinen yhteisö ja kansalaisjärjestöt ovat tuominneet tämän tuomion. Hän on ollut esillä Kiinan ja EUn ihmisoikeusvuoropuhelussa, samoin kuin yhteistyössä Yhdysvaltain ja Kiinan kanssa, samoin kuin monien kansalaisjärjestöjen esiin tuoma. Tapaus hän on myös ollut. Se, että hänet on tuomittu ja pistetty vankilaan, on hyvin ongelmallista yhteiskunnissamme tällä hetkellä. Hän on vapaa-ajattelija, joka uskoo ihmisoikeuksiin, oikeusvaltion periaatteisiin ja etnisten ryhmien rauhanomaiseen rinnakkaiseloon. Hän uskoo demokraattisen Kiinan tulevaisuuteen. Hänen ilmaisun vapautensa on ollut hänelle tärkeä, vaikka häntä on uhkailtu. Hän on ollut kotiarestissa, hän on joutunut vankilaan ja häntä on estetty puhumasta siitä, miten uikureja ja muita vähemmistöjä sorretaan kansoina. Hän on uskaltanut henkilökohtaisen riskin uhalla puhua uiguurien oikeuksista. Hänellä on ollut nettisivut ja hän puhuu siitä, että hän on valmis pitkään vankilatuomion tai jopa kuolemantuomion. hän sanoi, että kaikkein tärkeintä on kiinnittää huomiota hänen kansansa asemaan. Hän haluaa siis tuoda esiin uigurikansan sorron. Kyllä, lopetan puheenjohtaja, mutta ennen pidätystään hän vaati sitä, että tarvitaan kunnolliset menettelyt tuomioistuin käsittelyissä, jos syytettynä ovat uiguurit. Saharov-palkinnolla Euroopan parlamentti voisi osoittaa, miten tärkeää on, että eri kulttuurien ja yhteisön ihmiset pystyvät elämään rauhanomaisesti rinnakkain, myös äärimmäisen poliittisen sorron alla – Kiitos oikein paljon, että kuuntelitte tämän puheenvuoron. Nyt voisimme katsoa tuon videon. Kiitos.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

E, da elde etdim yarım ama dek tikilip kaldı. anış şetti yani 5. yüzyıldan başlar ben onun aldı da akbarat turulunu kubul kıldık. E, Benim ki tordun başka muhtaçlık paket köp olgan bu da çıdımay kaldı. da belkim o da niyetip dek kabil yaman boğaz gerek. Төртінші, менің рәчуақын әр қылуатының бірінші мен terörist grup, ya ki яки әр қандақ бір сыртки тәшкілат қатнашқаным жоқ. Менің мұчақшы қылуатыны ilmi yol bilen, кеч yol bilen, kalem arkalı, Rusya arkalı, yani diplomat yo'llari orqali uyg'urlarning kishilik hukuku, qonun hukuku ve Abdülmiya hukukunu talep qilib keldim bundan boshqa barobarlikni meyli ayrım insan olsun, meyli millet ve medeniyet olsun, din bo'lsin uyg'urlikdan musratga barobarlikni talab geldim. keldim hukumatini haqqoniyatni talab qildim agar shu vaqtda mening vijdonimga insonligimga xilof har qanday bir сөз болып қалған болса яғни милләтіңе пайдасыз әрқандай сөз болған болса бұл әргіз менің сөзім емес Kiitos paljon. Haluaako joku kollegoista vielä käyttää puheenvuoron? Kysymyksen, tukea jotakin ehdokasta? Jos ei, ja jos kaikki on nyt selvää, niin annan teille nyt vähän aikataulutusta Saharov-prosessista. Te tiedätte, että 11. lokakuuta me äänestämme yhdessä AFETin kanssa ja DV-valiokunnan kanssa näistä ehdokkuuksista. Ja puheenjohtajakokous päättää sitten voittajasta ja tulee kertomaan tuloksesta 20 6. päivä lokakuuta ja 12. päivä joulukuuta Strasbourgissa sitten käydään keskustelu ja taas yhteinen keskustelu näiden kolmen valiokunnan kesken. Ja tuolloin saadaan sitten tietää, kuka on voittanut, kuka on Saharov-palkinnon saaja. Ja luovutusseremonia on 14. päivä joulukuuta täällä Strasbourgissa. Kiitän teitä kaikkia tästä teidän läsnäolostanne tänään työstänne ja Seuraava kokous on 11. lokakuuta. Kiitos paljon.